sí. todo eso. Esto, esto Hello, good afternoon. Está bien. Okay. Um, we are going to approve, uh, bueno, no, at its... No, niin, mm-hmm. koordinaattorit ovat tehneet aamun aikana seuraavat päätökset. Esitysluonnos on hyväksytty 19. ja 20. päivä helmikuuta varten ja vetoomukset 865 vuodelta 2018 103 viime vuodelta ja 811 2017 otetaan helmikuun esityslistalle ja kiireellistä menettelyä käytetään 1156 2019 vetoomuksen 1113 viime vuodelta ja 058 myös. Eh, nämä siis helmikuun esityslistalle. Viime vuoden vuosikertomus on lähetetty eteenpäin ECRlle ja kyse on unionin kansalaisten suojelemisesta. Tästä on myös täytäntöönpanokertomus koordinaattorit ovat tehneet päätöksen siitä, että meidän pitäisi tehdä luonnos Turkin edistymiskertomuksesta viime vuodena ja pitäisi myös Afetin ja Intan neuvotteluista yhdistyneen kuningaskannan tulevista suhteista eh, päättää, ja tämä on EPPlle. Myös on päätetty, että tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla on syytä käydä tutkimassa Saksan nuorten järjestöä ja Baski-alueilla Espanjassa tietojenkeruumatkalla ja myös täytyisi pyytää äh, tällaista lupaa Yhdysvalloissa käydä tutkimassa tilannetta ja keskustella kongressin jäsenten kanssa äh, veroasioista. Tämä mahdollisesti heinäkuussa. Koordinaattorit ovat myös kirjanneet nimet EFVn vierailulle Bulgariaan. On myös hyväksytty luonnosohjelma TRAN ja PETI yhteisestä kuulumisesta lento, ilmailu, matka, lentomatkailun kuluttajien oikeusten parantamisesta. Koordinaattorit ovat myös päättäneet järjestää päättää työryhmistä helmikuun kokouksessa ja on päätetty tutkimuksesta järjestää kuuluu kuuleminen ja on myös budjettivaliokunnan puheenjohtajan kirjeeseen vastata. Tämä saatiin joulukuun puolivälissä ja on päätetty, että vuoden 2021 vuosittaisesta budjetista ei esitetä lausuntoa. Rinju on pyytänyt arviota myös unionin rahojen käytöstä köyhyyden estämiseksi unionissa ja myös eläinten hyvinvoinnista kuljetusten aikana. Eläinten kuljetus siis on tässä EKRn työohjelmassa. kuusi, yksi, kolme, kuusi, seitsemän, kahdeksan, seitsemän, nolla vuodelta 2019 on päätetty seitsemän 78, 8, 790 ja 782 viime vuodelta on myös hyväksytty. Ja koordinaattorit ovat päättäneet pitää seuraavat vetomukset avoimina 8, 3, 8, 9, 8, 0, 9, vuodelta 2018 65 kaksi yksi kuusi ja kolme yksi nolla viime vuodelta. Koordinaattorit päättivät myös päättää yksi nolla neljän käsittelyn ja lähettää tämän sitten Enville tiedoksi. Kiitokset. No niin, nyt aloitamme tämän iltapäivän ensimmäisestä kohdasta, siis kohdasta 25. Vaihdan kieltäkin tässä nyt espanjaksi. Eli tässä on kyse 114-2018 vetomuksesta. Kyse on suomalaisen esittämästä vetomuksesta Kyproksella kaltoinkohdelluista koirista. Tervetuloa. Teillä on nyt viisi minuuttia aikaa esitellä vetomuksenne, jonka jälkeen kuulemme komissiota ja myös valiokunnan jäseniä, jonka jälkeen saatte kaksi minuuttia lopuksi. Olkaa hyvä. It's, uh, uh, it's not here. Ah. No, no ah, okay. Okay, I'm so sorry. I thought that... Ja häntä ei lienekään täällä paikalla. Ajattelin, että täällä yksi olisikin paikalla. Joka tapauksessa sitten suoraa päätä komissio. Olkaa hyvä Kirsten Forhagen DG Santesta. Ja, schönen guten Tag und uh, vielen Dank, dass uh, äh, wir Kiitos, hyvää iltapäivää ja hienoa, että meillä komissiossa on mahdollisuus esittää oma kantamme tähän ja antaa vähän taustatietoja. Tässä vetomuksessa kyse on siitä, että arvioidaan, että eläinoikeusrikkomuksia on tapahtunut Kyproksella, erityisesti liittyen metsästyskoiriin. Ja tässä kohtaa haluaisin huomauttaa, että kotieläinten pito ja myöskään kulkueläinten tai villien eläinten tilanne ei kuulu EUn toimivaltaan, vaan se on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia. EUn täytäntöönpano, sopimus ja erityisesti sen artikla 13, siinä velvoitetaan jäsenvaltiot huolehtimaan eläinten oikeuksista tietyillä unionin toimialoilla täysimääräisesti. Artikla 13 ei kuitenkaan päde niihin toimialoihin, joilla EUlla ei ole toimivaltaa. Ja EUlla ei ole toimivaltaa eläintensuojelun harmonisointiin. Oh, sorry. Sure. Thank you. Should I repeat? No. Okay. Die Organe der ähm, EU, der Europäischen Euroopan unionin toimielimillä on tietyt toimivaltuudet ja niitä ei sovi ylittää. Ja näistä syistä komissio ei ryhdy mihinkään toimenpiteisiin tämän nimenomaisen vetomuksen kohdalla. EUn tasolla, kun kyse on kotieläimistä, niin meillä ei ole mitään eläinten suojasäädöksiä. Aivan kuten jo sanoinkin, ainoastaan eläinlääkintäalalla on tiettyjä eläinten hyvinvointiin liittyviä määräyksiä. Nämä ovat esimerkiksi, esimerkiksi säädöksiä rokotuksista ja sen sellaisista. Ja ja jos nyt vielä vetäisin yhteen sen, minkä olen tässä jo sanonut, niin johtuen siitä, että EUlla ei ole tässä toimivaltaa tai on vain hyvin rajallista toimivaltaa, niin sen seurauksena komissio ei voi ottaa kantaa pidettyihin koiriin, vaan se kuuluu yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Vielä palavra. Kiitokset tästä. Onko jäsenillä lisättävää asiaa? Ilmeisesti ei, joten näin olemme saaneet kuulla komission kannan. Hetkinen, anteeksi, enpä huomannut teitä. Olen pahoillani, olkaapa hyvä. Uh, so, uh, yes. Komissio toteaa vastauksessaan, että ei ole tällaista ei ole päätösvaltuutta eu tasolla, vaan tämä kuuluu täysin jäsenvaltioiden toimivaltuuteen. Mutta siltikin me tiedämme kyllä, että on tehty asiasta äh, sopimus Tämä liittyy siis sen Euroopan neuvoston toimiin ja kyseessä on eurooppalainen yleissopimus, joka koskee lemmikkäätien suojelusta. Sen on allekirjoittanut 18 jäsenvaltiota EUsta. Tämän takia oletan, että meillä vieläkin on mahdollisuus toimia ja olisikin mukava, jos komissio tässä vaiheessa, kun on tutkinut näitä useitakin vetomuksia samalta alueelta ja korostaisin, että kyse ei ole vain yhdestä, vaan nyt on tullut lukuisia vetomuksia eri maista. Voitaisiin siis tutkia, miten tämä väline toimii Euroopan neuvoston, neuvostossa ja miten sitä on arvioitu. Ja voitaisiin saada hankkia tietoa seurantamekanismista, miten yleissopimus toteutuu käytännössä joissakin jäsenvaltioissa. Ja tällä tavalla voisimme vielä ottaa huomioon ongelman rajat ylittävän luonteen ja ottaa sen esille EU, EU-ssa ja erityisesti Euroopan parlamentin vetomusvaikunnassa. Minä haluaisin nyt ehdottaa sellaista, että ei suljettaisi veto, tämän vetomuksen käsittelyä ja pyydettäisiin komissiolta eh, tutkimusta asiasta. Tässä tämä mahdollisuus ottaa, siis otan esille tämän mahdollisuuden vedota Euroopan neuvoston kyseiseen tai asianomaisiin viranomaisiin, jotka ovat vastuussa kyseisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Perfecto. Como no hay ninguna... No niin, muita puheenvuoropyyntöjä ei tähän kohtaan ole, joten esitän, että jätämme kysymyksen avoimeksi ja pyydämme komissiolta tietoja asioista myöhemmässä vaiheessa. Are you this petitioner? Voinko kysyä kysymyksen? Oletteko tähän liittyvä vetomuksen esittäjä? Petitioner of this petition that we are discussing. Eli olette se vetomuksen esittelijä tähän kohtaan. Continue. You are... Ei, meidän täytyy jatkaa. Oletteko jonkun toisen vetomuksen esittäjä selvä? Saatte puheenvuoron sitten ajallaan. Por tanto, um, esta peti... No niin, sitten Äh, tämä vetomus jää nyt odottelemaan komission tiedon, äh, tietoa koirien kohtelusta. Ja siirrymme sitten seuraavaan 1.86.8.2014 Wolfgang Arnold Saksasta. Sitä on esittänyt. Kyse on hylättyjen koirien, kulkukoirien tappamisesta Romaniassa ja 1484 2016 Mircea Sherbanoju Romaniasta on esittänyt tätä äh, kulkukoirien kaltoinkohtelusta Romaniassa. He ovat, täällä on paikalla Maria Vasi, joka Onko hän siis paikalla täällä? Ilmeisesti on. Hyvä. Joten tervetuloa tänne ja te saatte viisi minuuttia. Voitte esittää nyt nämä vetomukset, jonka jälkeen kuulemme komissiota ja sitten voitte vielä kaksi, kahden minuutin ajan vetää asiaa yhteen. Hyvä Maria Vasi, olkaa hyvä. Kiitokset, hyvät naiset ja herrat. Bine v-am găsit!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 Perfecto. Ahora tendría la peticionaria dos minutos. Ay, no, perdón. Perdón. Sí, sí, sí, perdón, perdón, perdón, perdón. El señor uh, Christoph. Y... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че демонстрираните кадри и фактите относно участа на бездомните кучета в България са ужасяващо убедителни. През 2012 година Европейският парламент прие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 die Petitionen unter diesem Tagesordnungspunkt 30. Danke. Thank you. So, floor to members. Mr. Agius Saliba. Jena ma, ma għax fuq kol, petizzjoni, ma għalix ħafna minnhom huma simili ħafna, però il-problema tal-protezzjoni tal-annimali hija waħda tidher illum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 lo que es su obligación y compromiso. Y el compromiso de un Estado es regular y supervisar. Y cuando no regula, ni supervisa, ni legisla, tiene que asumir las consecuencias y las responsabilidades derivadas de su inacción. Por lo tanto, ¿qué decir? Pues mantener viva la petición. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. El señor Slavakov. Grazie, onorevole Monserrat. Аз съм абсолютно съгласен с колегите, които се изказаха преди мене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 dawn il-konsumaturi illi ingidmu minn din l-iskema ikunu jistgħu jingħataw dak li huwa tagħhom bidritt. Muchísimas gracias, la señora Asima Kopolov. Muchísimas gracias, señora Presidente. Um, I, I think in this particular case,